Nyt seuraavaksi esitän, että menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Meillä on yhteiskeskustelu aluepolitiikasta. Siellä on Luhan esittelijänä. Ja Ramona Niho Manesku, nyt annan sekä Luhanille että Maneskulle puheenvuoron ensiksi Luhanille. Teillä on neljä minuuttia aikaa esitellä tekstiänne. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Niin, tässä on esitetty kysymys otsikossa siitä, voimmeko me luoda alueellista, sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta ja onko se ehdoton edellytys unionin maailmanlaajuisen kilpailukyvyn saavuttamiselle. Tämä, tässä mietimme siis kohesiopolitiikan arvoa. Hyvin suuria eroja on olemassa unionin satojen alueiden välillä. Ja hyvin kehittyneet alueet, bruttokansantuote on hyvinkin korkealla unionin keskiarvon ulko, yläpuolella ja sitten taas hyvin köyhät alueet joutuvat kärsimään huomattavista ongelmista ja noin 13 kertaa köyhemmästä bruttokansantuotteesta kuin sitten keskiarvo. Taloudellinen kasvu unionissa on paljonkin hitaampaa kuin esimerkiksi kansainvälisten suurimpien kilpailijoidemme kilpailukyvyn kasvu. Sen takia unionin 2020 strategiassa täytyy kehittääkin meidän ydinalueitamme unionin tehokkaammaksi ja voimakkaammaksi saattamiseksi. Euroopan unioni joutuu nyt kärsimään suuresta talouskriisistä ja sen taakasta, se aiheuttaa alueille myös suuria paineita, erityisesti globalisaation sopeutumisen muodossa, ilmastonmuutoksen muodossa sekä yhteiskunnallisissa ongelmissa ja energiaturvallisuuden muodossa. Koheesiopolitiikka unionin strategiassa 2020 on yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Ja tässä tätä politiikkaa täytyy pyrkiä sopeuttamaan tuleviin tavoitteisiimme, jotta tämä politiikka pysyy hyvin itsenäisenä politiikan alana kuitenkin suhteessa muihin politiikkoihin. Tässä täytyy pyrkiä löytämään esimerkiksi tutkimuksen, kehityksen ja innovaation tutkimusohjelmien kautta synergioita eri politiikkojen alueilla aloilla. Meidän täytyy pyrkiä tukemaan tällaisia suuria ohjelmia unionin talouden kasvun edistämiseksi ja kestävän kehityksen aikaansaamiseksi erityisesti köyhimmillä alueilla. Näin me tarvitsemme sijoituksia perusrakenteisiin, kaiken tyyppisiin perusrakenteisiin sekä liikenteeseen, terveyspalveluihin, koulutuspalveluihin, yhteiskuntapalveluihin sekä ympäristö, ympäristön suojelupalveluihin sekä tutkimukseen, jotta kaikki ihmiset pystyisivät unionissa, asuvat he millä alueella tahansa, nauttimaan samanlaisista eduista kuin muillakin keski, keskialueilla meidän täytyy kehittää sellaista politiikkaa, joka suosii erityisalueita ja korostaa niiden lisäarvoa. Näin ollen meidän täytyy rohkaista eh, hajauttamisen periaatetta eh, sekä, eh, että saamme päätökset mahdollisimman paikalliselle tasolle koko unionissa. Kilpailukyvyn parantamisessa ja työpaikkojen luomisessa me emme saa unohtaa, kuinka merkittävä ase, merkittävässä paikassa pienet ja keskisuuret yritykset ovat, ja niitä täytyisi tukea unionivaroin. Erilaisia unionivaroja ja rahastoja täytyisi pystyä käyttämään tehokkaammin PK-yritysten työn edistämiseksi. Me tarvitsemme, meidän täytyy miettiä kilpailukykyä myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta, ja erityisesti korostaisin sitä, että meidän täytyy pyrkiä yksinkertaistamaan unionin varainkäytön vapauttamista pk-yrityksille ja yhteiskunnallisille hankkeille. Ja me tarvitsemme kohesiopolitiikan sisälle selkeitä kriteereitä alueiden köyhyystason tai vauraustason laskemiseksi. Pelkkä bruttokansantuote ei riitä. Ja me tarvitsemme tässä selkeää kumppanuutta yksityisen ja julkisen tahon välille. Ja olen sitä mieltä, että koheesiopolitiikan kautta määrätyt varat pitäisi erityisesti käyttää ähm, alueiden kehittämiseen, jotta unioni voisi sitä kautta tulla paljon kilpailukykyisemmäksi eikä syrjisi omia asiakkaitaan, asukkaitaan. Hyvät ähm, kollegat, äh, alueellinen ja paikallinen yhteenkuuluvuus tällaisilla strategisilla alueilla on ehdoton elinedellytys unionin kilpailukyvyn äh, säilyttämiseksi koko maailman laajuisella tasolla. Kiitokset. Kiitos teille, hyvä edustaja Luhan. Ja seuraavaksi antaisin puheenvuoron Ramona Maneskulle. Olkaa hyvä, teilläkin on neljä minuuttia aikaa esitellä omaa esitystänne. Kiitokset puhemies. Maailmanlaajuinen talouskriisi on osoittanut, kuinka paljon me tarvitsemme hyvää hallintotapaa ja kuinka paljon paikallisia ja alueellisia viranomaisia on syrjitty pitkään aikaa ja kuinka ne täytyy ottaa huomioon yhteisöjen strategian ja ohjelmien luomiseksi, jotta, jotta e, koska kuitenkin täytyy muistaa, että noin 80 prosenttia unionin lainsäädännöstä vaikuttaa suoraan paikallistason toimintaan. Meidän täytyisi muistaa, myös aluepolitiikan vaikutus kohesiopolitiikan toteuttamiseen ja tämä kohesiopolitiikan järkevä ja harmonisoitu toteuttaminen täytyisi tuoda pakolliseksi kaikissa jäsenvaltioissa. Ja alueet täytyisi ottaa mukaan myös lainsäädännön valmisteluvaiheessa, jotta lainsäädännön, lainsäädännön vastuunjako tulisi paljon selkeämmäksi jäsen, jäsenvaltioiden välillä. Näin saisimme paljon paremmat ratkaisut aikaiseksi. Myös unionin varoja voitaisiin käyttää paljon järkevämmin tällaisen yhtenäisen ohjelma, ohjelmoinnin kautta ja näin saisimme paljon paremmat tulokset myös unionin varojen käytöstä. Me tarvitsemme selkeää yhteistä määritelmää kumppanuudelle ja tässä olemmekin pyytäneet komissiota selkeää määritelmää ja tämä, tätä tarvitsemme erityisesti todellisen kumppanuuden luomiseksi alue- ja paikallistason viranomaisten ja keskustason viranomaisten välille. Ja tällaisten kumppanu, kumppanuuksien pohjalle perustuva yhteistyö on ratkaisu kokonaisvaltaisessa politiikassamme ja kilpailukyvyn kilpailukyvyn kasvattamisessa koko unionissa ja näin erityisesti kun kyse on esimerkiksi maata, maaseudun kehittämisessä tai rajat ylittävässä alueellisessa yhteistyössä ja suunnittelussa Meitä tietysti kovasti häiritsee nyt tämä talouskriisi, joka vaikuttaa suoraan meidän kohesiopolitiikkaamme, mutta emme saa kuitenkaan unohtaa sitä, että kohesiopolitiikka on keskeinen osa talouskriisin ratkaisemisessa ja siihen me tarvitsemme tätä tätä, näitä kumppanuuksia. Se, seuraavalla, seuraavien vuosien aikana me, meidän täytyy pystyä löytämään selkeät yhteiset tavoitteet eh, unionin rahastojen käyttämiseksi ja näin me voisimme sitten välttää sen, että varoja jaettaisiin epätasa-arvoisesti. Me tarvitsemme selkeät kriteerit eh, erilaisten hankkeiden rahoittamiseksi eri unionin jäsenvaltioissa. Me tarvitsemme myös tällaisen pitkän aikavälin eh, ohjelman Mm, unionirahastojen käyttämiseksi ja siihen tarvitaan entistä enemmän paikallisia alueellisia viranomaisten osallistumista. Meidän täytyy myös taata unioniohjelmien valvonta kansallisella tasolla ja siinä alue- ja paikallistason viranomaiset voivat meitä kovasti auttaa. On tehty hyvinkin suuria virheitä aikaisemmin esimerkiksi julkisten hankintojen osalla alue- ja paikallistasolla ja sen takia valvontaa täytyy edelleenkin harjoittaa ja komission valvontaoikeusta ja auditointia kehittää entisestään ja me toivoisimme komissiolta tällaista auditointia, valvonta, ohjekirjaa ja käsikirjaa, josta selviäisi, miten tämä unionin valvonta toteutetaan ja me haluamme rohkaista yksityispuolen osallistumista juuri näihin kumppanuuskysymyksiin julkisen julkisten viranomaisten välillä. Ja näin PK-yrityksiä voitaisiin tukea paremmin yhteistyössä yksityisten ja julkisten viranomaisten välillä. Me toivomme komissiota tähän tietoa ja myös sitä, miten näitä PK-yrityksiä voitaisiin tukea entistä enemmän. Ja tässä minun tekstissäni annetaan paremmat takuut näiden välineiden käytössä tulevaisuudessa ja komission suorittaman valvonnan tehostamisessa tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitokset teille tästä täsmennyksestänne. Ja nyt antaisin sitten puheenvuoron komission jäsenelle Haanille. Olkaa hyvä ja tervetuloa tänne meidän kokoukseen. Danke, <clears throat> Herr Präsident. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, hyvät parlamentin jäsenet, minä kuuntelin Maneskoa ja Luhania juuri äsken hyvin kiinnostuneena ja kiitän heitä näistä esityksistä. Nämä olivat hyvin rakentavia näkemyksiä aluepolitiikasta. Ajatellen juuri olemassa olevaa ja käyvää keskustelua tulevasta aluepolitiikan kuvasta. Ajattelen kohesiofoorumia, joka on tammikuun lopussa, helmikuun alussa – Minusta on tärkeää erityisesti, että aluepolitiikka nähdään investointipolitiikkana. Se on politiikka, jossa investoidaan alueisiin, ihmisiin, eurooppalaisiin, että tämä siis nähdään tällaisena ja innovaatioiden ja talouspolitiikan alueella kokonaisuudessaan tälle rahoituskaudelle on nyt jo 86 miljardia euroa suunniteltu, jotka ennen kaikkea auttavat, tai niiden pitäisi auttaa pieniäkin suuria yrityksiä nimenomaan työn, menetelmien ja huoltomahdollisuuksien olemassaoloa ja toteutusta parantaa. Tulevaisuudessa strategiaa on tarkoitus edelleen kehittää niin, että valvonnan lisäksi katsotaan, miten tapahtuu todellista asianmukaista varojen käyttöä, mutta myöskin katsotaan sitä, mikä on suunnittelu. Ja minä sanonkin, en, että tämä on myöskin kohesiokertomuksen sydän ydinkohtia, että keskitytään siihen, että on muutamia harvoja prioriteetteja, jotka on löyty lukkoon EU 2020 strategiassa, ja joustavuuteen toimeenpanossa eri eurooppalaisilla alueilla. Nämä eivät sunkaan ole mitenkään ristiriidassa keskenään. Ajattelen alueellista kohesiota on hyvin tärkeää minulle. Tämä on hyvin olennainen kysymys, koska kun katsottavissa se, miten on mahdollista parantaa edelleen elinolosuhteita alueilla ja turvata se, että ihmisillä on perspektiivi niillä alueilla, joille he syntyvät. Tämäkin on osa panos Euroopan sisäiseen yhteenkuuluvuuteen. On siis, tämä on siis tärkeää. Myöskin tulevan ohjelmakauden painopisteenä tulisi olla se, että kaupungin rooli asetetaan enemmän painopisteeseen. Näytä ajatella sitä, että noin 70 prosenttia eurooppalaisista asuu kaupunkirakenteissa. Ja tämä on kuitenkin yhteen yhteydessä siihen, että myös ei unohdeta kaupungin ja maaseudun välistä suhdetta, koska on, ajatellen nimenomaan yhteyskohtia, edelleenkin syytä parantaa tätä yhteyksiä kaupungin ja maaseudun välillä ja voidaan välttää sitä, että on turhaa päällekkäisyyttä. Tärkeää on myös se, mitä jo hyvin kattavasti on tässä talossa keskusteltu joitakin aikoja sitten, ajatellen nimenomaan sellaisia alueita, joilla on erityisiä maantieteellisiä piirteitä. Ja tämä on sellainen aihe, joka vielä usein varmastikin tulee puhuttamaan meitä, nimittäin kysymys, joka liittyy väestön kehitykseen Euroopassa, jossa toisaalta on nähtävissä, että on hyvin huomattava väestön vähentymistä ennen kaikkea maaseutualueilla ja samaan aikaan valtaisaa väestön houkuttelevaan, houkuttelemisesta johtuu, houkuttelevuudesta johtuvaa väestön siirtymistä kaupunkialueille, jota, jossa on paljon ihmisiä, vähän tilaa. Ja tässäkin tietyssä mielessä äh, täytyy katsoa, mitä tapahtuu. Myöskin investointi uusiin ja vanhoihin infrastruktuureihin on tärkeää. Tämä on hyvin olennainen panos, jotta kasvu voidaan varmistaa. Hyvin tärkeää on se, mistä on puhuttu ennen kaikkea Rovaman Eskun mietinnössä, nimittäin kumppanuudesta, yhteistyöstä. On, on tärkeää, että saadaan monitasoista, hallintoa ja kehitetään sitä, mutta haluan täällä kuitenkin todeta, että on tärkeää, että myös alueet ja paikallinen taso vedetään mukaan. Meillä on aika ajoin sellainen tunnelma, että tunneita kuin käyn keskustelua alueilla, niin paikallistason edustajat kärsivät siitä, että heitä vedetään mukaan aluetasolla ja aluetason edustajat taas kärsivät siitä, että he vedetään mukaan siihen toimintaan, mitä kansallisen tason edustajat harjoittavat. Eli on tärkeää, että tämä otetaan huomioon, mutta haluan myöskin sanoa, että totta kai meillä on olemassa perustuslailliset rakenteet, jotka on kussakin jäsenvaltiossa ja sitä täytyy kunnioittaa, arvostaa asian mukaisesti, mutta minä tuen sitä, että mahdollisimman monet tasot ja kaikki kansalaisjärjestöt vedetään mukaan näihin kumppanuus- ja investointiohjelmiin. Kysymys siitä, miten rahoitusta valvotaan, siitä varmastikin voin sitten loppuvastauksessani vielä puhua. Ja varmaankin nyt olen itse asiassa ylittänyt puheaikani ja haluankin nyt tervehtiä puhemiestä, joka on paikalla. Tervetuloa. Gracias. Kiitos komission jäsen. Kiitos myöskin tästä tervehdyksestä ja voimmekin nyt käynnistää puheenvuorot, niiden puhe, puheenvuorot, jotka edustavat ryhmiä ensin kaksi minuuttia. Herra Josif Matula, Euroopan kansanpuolueryhmän nimissä. Kiitoksia. Politiikka on hyvin tärkeä aluepolitiikka, kaikkein onnistuneinta Euroopan politiikkaa. Lissabonin sopimus antaa mahdollisuuden tällaiseen territoriaaliseen koheesioon ja se myöskin mahdollistaa sen, että me voimme paremmin säädellä asioita monella tasolla. Meidän täytyy myös tulevina aikoina keskittyä tähän asiaan ja myöskin suunnittelussa ja kaikessa siinä, mitä teemme politiikassa Euroopan strategian 2020 eteen. Maneskun mietintö korostaa sitä, kuinka tärkeää on alueen ja alueellisten ja paikallisviranomaisten osuus tässä koheesiopolitiikassa. Mietintö osoittaa myöskin, että tämä monitahoinen tasoinen hallinto on sellainen, että se täytyy levittää hyvin laajalle horisontaalisesti ja se on myöskin välttämätön edellytys sille, että me voimme käyttää täysin alueellista potentiaalia talouden eh, eteen. Täytyy myöskin muistaa, että eh, kaikilla alueilla ja niiden hallinnoilla on erilaisia muotoja toimia. Hallintokapasiteettia täytyy vahvistaa, mutta myöskin täytyy järjestää niin, että finanssiinstrumentit ovat ajan tasalla. Alueiden rooli ja paikallistason rooli, ne ovat asioita, joita pitää korostaa ja alueellisia kumppanuuksia muodostaa. Katsoa, kuinka kaupungit kehittyvät ja näin voidaan toimia. Ja ainoastaan tällä tavalla me saamme syntymään tasapainoa alueiden välille. Lisäksi voidaan Eh, käyttää yhteistä kehityspotentiaalia ja tässä yhteydessä myöskin hoitaa alueen asioita. Me tarvitsemme tätä varten hyvin avoimia menettelyjä, hajautettuja menettelyjä, jotka tulevat sen myötä mahdolliseksi. Sillä tavalla me emme ole ihan missään vielä päässeet tähän tulokseen ja tällä tarkoitan sitä, että meidän täytyy samanaikaisesti keskittyä tuloksiin. Ja minä haluaisin nyt kiittää molempia esittelijöitä siitä, mitä he ovat tehneet tämän kohesiopolitiikan vahvistamiseksi. Gracias, Kiitos. Ja nyt sosialistien nimissä myöskin kaksi minuuttia. Herra Kirilov. Much, Mr. President. Kiitos puhemies. Haluaisin al- kommentoida kommentoida sitä, että kollegat Luhan ja Manesku ovat tehneet erinomaista työtä. Haluaisin kiittää heitä siitä. Haluaisin sanoa myöskin, että kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että kohesiopolitiikalla on huomattava rooli Euroopan alueiden kilpailukyvylle. Kun puhumme tämän politiikan jatkamisesta ja sen saavutuksista, haluamme nähdä lisää varoja, ei missään tapauksessa vähemmän varoja kohesiopolitiikalle kuin meillä on ollut tähän asti astisella ohjelmakaudella. Se ei saa kuitenkaan aiheuttaa lisää taakkaa niille, jotka hyötyvät politiikasta. Tuleva politiikan muuta tulee riippumaan niistä päätöksistä, joita me kaikki teemme yhdessä. Komissiolla on tärkeä rooli kuitenkin siinä, minkälaisen esityksen se tekee, ja tässä me luotamme teihin komission sen haan. Sillä jotkin esityksistä, kuten ehdotetut ennakkoehdot jäsenvaltioille sen sille, miten ne voivat saada rahoitusta apua Euroopan unionilta. milloin ne tarvitsevat hiukan korjauksia. Kohesiopolitiikka on kaikille alueille, jotka tarvitsevat tukea, ja meidän ei pitäisi sallia sen sellaisen tilanteen syntymistä, jossa ne tulevat kärsivään siksi, että on äh, kyseenalaista se, miten tehokas jokin äh, kansanhallitus on. Ja on tärkeää, että kehitellään näitä eri tasoja. Ja on ratkaisevan tärkeää, että mutkikkuutta ei korvata ehdollisuudella, eikä tehdä elämää vaikeaksi niille, jotka viime kädessä hyötyvät politiikasta. Joten jos ajatellaan kohesiopolitiikan myönteisiä tuloksia, niin täytyy sallia se, että alueet aktiivisesti osallistuvat. Täytyy sallia niiden kokevan

rouva manescun mietintö pureutuu myös koheesiopolitiikan erääseen hyvin tärkeään ydinkysymykseen liittyen siihen kuinka luodaan hyvää jokaisen tason huomioivaa koheesiopolitiikkaa meillä on ollut joitakin ikäviäkin tuloksia liittyen muun muassa implementaatiolukuihin ja niin edespäin. meidän pitää koheesiopolitiikassa aluepolitiikan toimijoina ottaa nämä todesta ja pyrkiä löytämään ratkaisuja myös näihin ja mielestäni manescun mietintö myös erittäin hyvin pureutuu näihin kysymyksiin. Kiitos, Rova Ja nyt vihreiden ryhmän nimissä puheenvuoro on minuutin ajan kollega Jean-Paul Merci, merci, monsieur. Kiitos puhemies. Minä haluaisin keskittyä tässä puheessani eh, edustaja Luhanin eh, mietintöön. Me olemme ainakin eh, yhdestä asiasta yhtä mieltä hänen kanssaan. Alueelliset, alueellinen kohetiopolitiikka on avainasemassa Euroopassa, kun me puhumme talouden kehittymisestä, joka on tasapainoinen ja sosiaalisesti harmoninen ja samalla myös ekologisesti tehokas. Ja tällä tarkoitan sitä, että sitten loppujen lopuksi tämä politiikka on kilpailukykyinen tapa toimia. Minä kiitän verran Luhania siitä, että erä tarkistuksemme otti, otettiin mukaan. Ja tällä tavalla on saatu tänne mukaan kestävä talous, talous vähähiilinen talous ja se, että kunnioitetaan biodiversiteettia. Me emme kuitenkaan voi äänestää tämän puolesta, tämän päätöslauselman puolesta. Nimittäin kuva, joka kohesiopolitiikasta annetaan ikään kuin kansainvälisen kilpailukyvyn välineenä, niin se on aivan liian tap- kapea tapa ja riittämätön tapa nähdä tämä politiikka. Me haluamme kahta asiaa. Ensinnäkin tässä e-, esittelijä puhuu pelkästään määrällisistä asioista ja täällä puhutaan infrastruktuurista, joka olisi kasvun moottori. Ja tämä on jopa peruskriteerinä. Ja tämä meidän mielestämme ei ollenkaan vastaa tilannetta, jossa me nyt olemme. Meillä on 246 tutkimusohjelmaa, mikä on hyvä, mutta kuitenkaan tässä ei kysytä ollenkaan, mikä näiden ohjelmien sisältö on. Pitä, on hyvä, että tutkitaan, mutta täytyy tietää, mitä tutkitaan. No sitten toinen asia. Täällä esittelijä ei anna meille mitään tavoitteita Puhemies keskeyttää. Niin, esittelijä ei mitenkään riittävästi anna täällä tärkeitä hankkeita. Me haluaisimme, että nämä hankkeet valitaan ja sellaiset nimenomaan, jotka vastaavat niitä haasteita, joita meillä on vihreän talouden alalla. Me tarvitsemme New Dealia, sellaista järjestelmää, joka ainoastaan pystyy vetämään Euroopan nykyisestä suosta. Kiitos, herra Ja näissä herra Ziopro täällä salissa, joka olisi ottanut käytön puheenvuoron ECR-ryhmän nimissä, joten siirrymme kollega Angurakisiin, joka puhuu Euroopan yhtenäinen vasemmistoryhmän nimissä, ja hänellä on puolitoista minuuttia aikaa. Kiitos. Kiitos, herra puhemies. mietin, että käsittelevät olennaisia asioita, jotka liittyvät EU-hun. Ja en oikeastaan voi sanoa, että meillä on mitään aitoa poliittista kohesiota Euroopan unionissa, paitsi jos me huomioon, mitä ihmiset tekevät, ajattelevat. Euroopan unionilla on kaksi asiaa, jotka vaikuttavat siihen, että se on hyvin epätasapainoinen ja ne liittyvät nimenomaan kapitalismin kehitykseen ajatellen myöskin menojen kasvattamista, joita käytetään niiden ihmisten hyväksi, jotka niitä eniten tarvitsevat, vaan ennemminkin siihen, että pyritään saamaan lisää rahaa pankkiirien taskuihin. Joten tänään ajattelen kriisiä, jonka Eurooppa on kohdannut. Tämä on väärä lähestymistapa. Me tarvitsemme enemmän sosiaalista solidaarisuutta. Kysymys oli pelkästään siitä, miten kilpailukykyistä pääomaan. Sillä jos tarkastelee tulevaa kohesiopolitiikkaa ainoastaan tullaan käsittelemään suurten yritysten etuja, mikä jälleen kerran tulee olemaan vuoden 2020 strategian tavoitteiden vastaista. Meidän täytyisi katsoa, mikä on sosiaalinen tilanne. On hyvin tärkeää ottaa huomioon kunnollinen terveydenhuolto, koulutus ja niin edelleen, joten enemmän kuin koskaan aikaisemmin meidän täytyy tunnustaa, että tällainen tarve on erittäin tärkeä tänään. Ja haluaisin kiittää tarkavaisuudesta. Kiitos. Ja nyt Vapaa-demokratian Euroopan nimissä herra Kolman minuutti. Kiitoksia. Minä puhun täällä, koska kollegani Parsi ei ole hyvä ja hänen olen täällä puhumassa hänen puolestaan. Me tiedämme kaikki, että Nämä aluerahastot ovat hyvin suuri osa budjetista ja ihmiset tietävät, että hyvin monia hankkeita on olemassa ja monelle, monesta niistä ei ole mitään hyötyä UK veronmaksajille. Hiljattain tutkittiin asiaa ja huomattiin, että aluekehitysrahat, niitä on käytetty Itä-Euroopan aseostoihin ja miljoonista euroista on kysymys. Nämä ovat kuitenkin rikkaita yrityksiä, jotka käyttävät väärin EU-tukia. Kun ajatellaan, minkälaisia petoksia tähänkin budjettikohtaan liittyy ja sitä, ettei asioita käytetä eikä raha käytetä siihen, mihin tarvittaisiin. Me tarvitsemme tätä rahaa muualla. Kiitos. En Ja nyt sitoutumattujen nimissä herra Sägädi, yksi minuutti ja 30 sekuntia. Herra puhemies, hyvät edustajatoverit. Unkarin tilanne on hyvin erityinen silloin, kun ajattelemme rajat ylittävää taloudellista yhtenäisyyttä sellaisen alueen luomista ja tuen antamista tälle on tietoinen tosiasia, että nämä alueet muodostivat yhteensä alueen Karpaatien altaassa. Siksi Jobbikin edustajat tukevat tässä tilanteessa sitä ja pitävät välttämättömänä sitä, että luodaan yhteistyötä alueiden kesken ja tällä tavoin myöskin voidaan lisätä yhteistyötä unkarilaisten kesken näillä alueilla. Brysselin kautta tapahtuva viven varojen käytön takia nämä varat pitäisi antaa yhteisen yhteistyön pohjalta kumppanin perustavalta käyttävissä hankkeissa. Ajattelen alueellista tasoa, sitä ongelmien havaitseminen ja niiden käsitteleminen tapahtuisi tehokkaammin, jos ajateltaisiin tällaisia taloudellisesti yhteenkuuluvia alueita, jotka ylittävät rajat. Ja olisi myöskin silloin sellaista kuin tukea, jos ajattelisimme pelkästään taloudellisia syitä. Samalla tavoin sääntöjen yksinkertaistaminen tekisi myöskin erilaisten oppilaisten hankkeiden mukaan vetämisen, voisi myöskin mahdollistaa se, että voitaisiin ottaa jälkikäteen alueet paremmin huomioon, jolloin nämä hankkeet eivät tapahtuisi Brysselin ja komission kautta, vaan nimenomaan tapahtuisi siitä, että ne siirrettäisiin nimenomaan mieluummin kansallisen ohjauksen alaisuuteen. Välitön taloudellinen tuki Karpaattien äh, altaassa on hyvin tärkeä asia unkarilaisille ja voi merkitä uuden ajanlaskun alkamista heille. Eh, Kiitos. Ja puheenvuoro on nyt muiden puheenvuorot, puheen puheenvuorojen ensimmäisen henkilökohtaisen puheenvuoron käyttää kahden minuutin ajan herra Olbricht. <clears throat> Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Niewiele polityk europejskich... E, hyvä komissaari, <clears throat> on hyvin vähän eurooppalaista politiikkaa, joka olisi ristiriitaisempaa kuin aluepolitiikka ja kohesiopolitiikka. Tätä e, pidetään sosialistisena politiikkana ja toiset pitävät sitä taas kapitalistisena politiikkana. Jotkut pitävät sitä tasavertaisena ja toi, taas toiset päinvastoin. Väitetään, että se parantaa kilpailukykyä ja toiset taas väittävät, että se lisää vain eriarvoisuutta. Eli hyvin paljon ristiriitaisuutta tällä sektorilla on. Politiikan tarkoituksena on edistää parempaa kohesiota Euroopan unionin sisällä, parempaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja sen on tarkoitus edistää parempia mahdollisuuksia kilpailu, kilpailukyvyn kannaltakin. Ja tässä raportissa nämä asiat on todettu. Tänne on tuotu, nostettu esiin eräitä tärkeitä asioita, ei pelkästään niitä, mitä nyt tehdään, vaan täytyy miettiä sitä, mitä tulevaisuuden keskusteluihin kohesiosta kuuluu. Täällä mietinnössä on erityisesti korostettu kumppanuutta. Minä haluaisin nyt komission puoleen kääntyä ja pyydän komissaarilta, että miettikää sitä, kuinka näihin kehityssopimuksiin voitaisiin ottaa edellytys tai tällainen pyyntö jäsenvaltioille, jonka mukaan jokaisen maan olisi ennen allekirjoitusta kertova, kerrottava, minkälaiset ovat prioriteetit ja miltä perustalta eh, toimitaan silloin, kun on tällaisten aluehallintokumppanuuksista kysymys. Ja kumppanuudet aluetasolla, jos ne ovat eh, kunnossa, niin sillä, silloin komissio voisi antaa kaiken vastuun jäsenvaltiolle. Ja nyt kaksi minuuttia, herra Stavrakakis. Kiitoksia, puhemies, komissaari hyvät kollegat. Onnittelen näistä tästä erityisesti kun mietinnöstä tässä on oltu hyvin avomielisiä ajatusten ottamisessa mukaan näihin mietintöihin. Sitten itse sisältöön, josta nyt tänään keskustelemme. Tämä on hyvin tärkeä keskustelu ja hyvä hallinto on itsestään selvä ehto mille tahansa toimivalle politiikalle mukaan lukien kohesiopolitiikka ja siinähän meidän täytyy saada paras mahdollinen vastuullinen toiminta, joka myös hyväksytään kansallisella alueellisella tasolla. Koska tämä järjestelmä on hyvin monimutkainen, se mitä me todellakin tarvitsemme on parempaa hallintoa kuin mitä meillä nyt on. Minä luulen, että nyt kun tarkastelemme kohesiopolitiikkaa ja aivan erityisesti viidettä kohesioraporttia, on hyvin tärkeää, että me näemme, miten tärkeää tämä politiikka on meidän eri aloitteidemme kehittämisen kannalta eri sektoreilla. On hyvin tärkeää saada yksinkertaistusta sääntöihin, myös alue- ja paikallishallinnon tukemiseen. Meidän täytyy saada nämä tasot paremmin mukaan politiikan ajamiseen. On hyvin tärkeää että kun tarkastelemme, mitä komissio on tekemässä, että kohesiopolitiikkaan me tarvitsemme selkeän kuvan. On hyvin tärkeää varmistaa, että kouluttajien kouluttaminen on sellainen, mitä komissio voi viedä eteenpäin. Ja kun me ja samalla pitää muistaa erityisesti paikallishallinnon rooli tässä. Toivonkin, että tämä osaltaan myötä vaikuttaa tämän hallintotason parantamiseen tulevaisuudessa EU-ssa. Kiitos. Kiitos. Kaksi minuuttia myös Rova Jusmenova. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Hyvä komissaari, hyvät kollegat. Tässä muutama päivä sitten komissio hyväksyi toimintasuunnitelman josta minä eh, nyt haluaisin puhua. Minä katsoin, katsoin mitä tässä herra Luhanin mietinnössä asiasta on. Tällä nimittäin mainitaan se, että Euroopan tason toimenpiteitä tarvitaan. Minä haluaisin tähän lisätä vielä aluetason. Meillä on tässä mietinnössä nyt puitteet eh, sille, missä sellaiset puitteet, miten kohesiopolitiikka voisi vahvistaa Euroopan unionin kilpailukykyä. Analyysin mukaan tämä Tonavan äh, strategia, tämä hanke on jo tämän tyyppinen asia, aivan kuten Itämeri-strategia ja muut vastaavat hankkeet. Kaikki toimenpiteet, jotka lisäävät kilpailukykyä, jotka ovat tässä mietinnössäkin mukana, ovat hyvin tärkeitä. Täällä esittelijä muun muassa mainitsee sen, että pitäisi mm, perustaa suhteita paljon useampaan alueeseen tässä kohesiopolitiikan sisällä. Erittäin tärkeä asia. Ja tämä on myös sellainen, mikä on tässä Tonavan alueen hankkeessa ajateltu. Me tarvitsemme vähän eh, syvempää politiikkaa sellaisten alueiden kohdalla, joilla on eh, kehityksessä viivästymiä. Minun mielestäni mietintö on tehnyt hyvän vertailun erityyppisten politiikan harjojen välillä ja minä uskon, että tämä politiikka tulee olemaan erittäin tärkeää tulevaisuudessa. Kiitos. Gracias. Kiitos, Rova Jusmenova. Ja nyt minuuttia 30 sekuntia, Rova Schröter. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia puhemies, kiitän esittelijää. Kiitän esittelijää hyvästä hallintomietinnöstä ja kiitän erityisesti hyvästä yhteistyöstä ja tästä erinomaisesta mietinnöstä, Katalin. Tämä, nimittäin tämä on sellainen mietintö, joka osoittaa komissiolle, mitä täytyy tapahtua lähiaikoina, aivan erityisesti kumppanuusperiaatteen osalta. Hän sano, tässä sanotaan, miten sen pitäisi olla, että että saadaan alue- ja paikallistason mukaan ja työmarkkinaosapuolet ja myös kansalaisyhteiskunnan edustajat kaikkiin rakennerahaston toiminnan vaiheeseen, sen täytäntöönpanoon ja arviointivaiheeseen. Tämä tarkoittaa my- myös sitoumusta jäsenvaltioiden tasolla, että saadaan aitoa kumppanuutta niin, että kumppanit, kumppanit saavat tilaisuuden toimia samalla, puhua samalla tasolla viranomaisten kanssa ja saada koulutusta ja tämä tarkoittaa sitä, että kauppakumppaneiden täytyy voida vaikuttaa oikein aidolla tavalla näihin ohjelmiin. Valitettavasti tähän mennessä komissio tähän vähän vai vähän sitoutunut. Se koskee nykyisesti jat- ja, jaksoa, kuten myös tehtyjä ehdotuksia. Olen, pidän hyvänä sitä, että Hella Orpi sanoi, että, että jos tähän kehitys- ja investointisopimuksiin päästään, niin se on mahdollista vain silloin, jos kumppanuus toteutuu ja että kumppanit ovat samalla tasolla viranomaisten kanssa näitä suunnitelmia kehitettäessä, koska muutoin vaarana on se, että me ajaudumme alueiden, alueiden Euroopasta, jäsenvaltioiden Eurooppaan. Me, tarvitsemme alueellista kehitystä ja paikallisia hallintotason mukana olemista ja mukaan, mukana täytyy olla myös siviili kansallisyhteiskunta. Un minuutti Puolitoista minuuttia myös kollega João Ferreira. Kiitos puhemies. Tämä keskustelu osuu erittäin suotuisan ajankohtaan, sillä taloudelliset, sosiaaliset ja alueelliset epätasapainot Euroopassa vahvistuvat huolestuttavalla tavalla ja epätasa-arvo jäsenvaltioiden ja alueiden välillä nousee esille myöskin yksittäisten jäsenvaltioiden sisällä esille, mikä merkitsee sitä, että kohesiopolitiikka on epäonnistunut. Kohesiopolitiikka tulee voimakkaasti makro ekonomisen politiikan suuntauksista riippuvaiseksi. Ajattelen nimenomaan sitä, että hyökätään sosiaalista hyvinvointivaltiota vastaan ja puututaan julkisen sektorin työntekijöiden asemaan asioihin, jotka ovat integraalisia osia rahapolitiikkaa, jota, johon, joka on pakotettu jäsenvaltioiden suuntaan. Ja tämä kaikki etäännyttää meitä kohesion tavoitteista. Kohesiopolitiikallahan on on ollut tarkoitus vähentää sitä epätasapainoa, jota on syntynyt sisämarkkinoilla. On hyvin erilaisia, erilaista sosiaalista kehitystä Euroopan unionissa ja makroekonomisen politiikan epäjohdonmukaisuus ja riittämätön kohesiopolitiikka johtavat siihen, että todellista lähentymistä ei voi syntyä. Ja tähän täytyy saada aikaan korjaus sillä, että rahojen jako kohesion osalta muutetaan ja että muutetaan makroekonomista politiikkaa. Tuotantokapasiteettia yksittäisissä maissa yksillä alueilla täytyy hyödyntää ja edistää ja saman aikaan täytyy ympäristön suojelua vahvistaa ja täytyy saada aikaan lisää työpaikkoja, julkista palveluja, niitä täytyy vahvistaa. Nämä ovat kaikki todellisia välineitä paremmalle kohesiopolitiikalle. Kollega Skotta. Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi. Accolgo con favore... Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Minä pidän hyvänä tätä kollega Maneskun mietintöä, joka puuttuu hallintoon eri tasoille. Se on oleellinen osa kohesiopolitiikkaa ja sen täytäntöönpanoa tämä monitasoinen lähestymistapa on tärkeä. Vastuuta täytyy jakoa, jakaa eri hierarkiatasoille ja sitä panna, täytyy panna myös täytäntöön. Ja tämä koskee erityisesti aluekehitysrahastoa komissio haluaisi, että nämä viranomaiset tulevat mukaan, mutta siihen tarvitaan kannustimia. Totta kai siinä edellyttää myös oikeaa koordinaatiota myös yhteisötasolla. Kumppanuus, sen täytyy tukeutua vuoropuheluun eri sektoreilla. Alueellinen yhteistyö, sen täytyy olla läpinäkyvää, jotta myös eri toimijat pystyvät osallistumaan siihen – ja loppuviimeeksi tarvitaan myös kunnollista koulutusta näistä aloitteista, kuten Erasmus, ja tämä koskee erityisesti paikallishallinnon virkamiehiä. Siihen täytyy saada tukea komissiolta. Ja parhaiden käytänteiden vaihto on tärkeää, jotta voitaisiin varmistaa hyvä laatu ja varojen oikea käyttö. Kaksi minuuttia herrat Selaa. Ja, niin, kiitos herra puhemies, hyvät kollegat. Aluksi vahoittelen sitä, että jälleen kerran tärkeä keskustelu kohesiopolitiikasta on lähes estylisistan lopussa. Se ei suinkaan ota asianmukaisesti huomioon tämän politiikan merkitystä. Haluan kiittää esittelijöitä mietinnöistä, jotka esittävät meille painokkaasti sen, millä politiikan alueilla Euroopan unioni todella on ollut menestyksekäs, nimittäin kohesiopolitiikassa, ja että on välttämätöntä jatkaa tätä politiikkaa, jotta tämä voisi tapahtua tällaisena monitasoisena hallinnon toimintana. Euroopan toiminta kansalaisten hyväksi tulee välittömästi näkyväksi kohdistopolitiikan hankkeissa, infrastruktuurihankkeissa, sosiaalisissa hankkeissa. Samoin sitä tuetaan tutkimusta ja innovaatioita, joilla pyritään vahvistamaan kilpailukykyä ja työllisyyttä alueilla nykyisin käytävässä keskustelussa Euroopan unionin tulevaisuudesta meidän pitäisi käydä myöskin valuutan ja rahoituksen osalta käytyä keskustelua, eh, sen rinnalla käydä keskustelua siitä, mitä unioni tarvitsee, jotta se voisi turvata sisäisen yhteenkuuluvuutensa, jotta alueiden ja valtioiden etäytyminen poliittisessa ja taloudellisessa, poliittisessa, taloudellisessa sosiaalisessa hengessä ei tapahtuisi, sitä ei tapahtuisi. Tulee uutta kilpailua maailmanmarkkinoille, se tarvitaan enemmän unionia ja enemmän yhteisyyttä, ja kohesiopolitiikka voi antaa hyvin suuren olennaisen panoksen tähän. Sen lisäksi tarvitsemme voimakkaamman suunnan kohesiopolitiikassa sellaisiin politiikan alueisiin, jotka kokonaisuudessaan edistävät Eurooppaa jotka mahdollistavat sen, että maasta voi olla voimakkaampi ja että heikommat voivat saavuttaa vahvemmat. Minusta tätä ajatellen on tärkeää se, että pidetään yllä nykyistä rakenne tavoiterakennetta kohesiopolitiikassa välttämättömistä myös olisi se, että olisi vähän voimakkaampia ehtoja ja että eh, varat suunnattaisiin keskeisiin eurooppalaisiin hankkeisiin, kuten liikenne, energia ja alue, kaupunkikehitys, eh, tutkimus ja innovaatio. Komissio, jota, komission ottama suunta viidennessä kertomuksessa on minusta välttämätön, nimittäin se, että varoja varten luodaan yhteiset strategiset puitteet ja sitten tällaisten innovaatiokumppanuuden kautta varoja vedetään mukaan alueelliset ja paikalliset edustajat. Esimerkiksi kuitenkin sitä, että alueelliset ja paikalliset eh, tasot ovat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukana tässä prosessissa. Tätä kautta Vaija terminando. Herra Selle, voisitteko lopettaa puheenvuoron? Totta sanakaan, aikaan todella monen tasosta hallintaa, jota voi tunnitaan tehokkaasti. Herra puhemies, sallikaa minun vielä sanoa yksi lause herra kolmannen, joka toivottavasti poistui salista. Viitaisi vielä kerran siihen, että Euroopan unioni on jäsenvaltioiden vapaaehtoinen liittymä. Jos valtiot haluavat erota, niillä on siihen oikeus. Olen kuitenkin sitä mieltä, että Euroopan, Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin ja Englannin kansalaiset varmastikaan todella eivät sitä halua. Kiitos herra Seller ja nyt herra Gallagher ei näytä olevan salissa, joten annan puheenvuoron herra Matsonille, jolla on puheaika kaksi minuuttia. Presidente, colleghe, kollegi, rappresentanti della Hyvä puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Me tässä nyt perustamme Eurooppa 2020 strategiaa ja meidän täytyy katsoa näitä kaikkia haasteita globaalissa kontekstissa. Me emme pääse tuloksiin, jolle me toimi aivan yhdenomais, yksimielisellä tavalla tässä kohesiopolitiikassa. Meidän pitää käyttää rakennerahastoja oikein. Niin, jos haluatte, että puheenvuoronne käännetään, teidän täytyisi puhua huomattavasti hitaammin, jotta tätä puhetta voidaan seurata. Niin, minä sanoin, että kohesiopolitiikka ja rakennerahastot edustavat asioita, joista meidän täytyy, joihin meidän täytyy keskittyä. Täytyy ottaa huomioon tilanne, taloustilanne. Me olemme myöskin huomanneet, että me emme ole tähän mennessä vielä onnistuneet Aluekehitysvaliokunta korostaa sitä, kuinka tiiviit yhteydet ovat eh, tämän kilpailukyvyn ja alueellisen kehittymisen välillä. Minä haluaisin kiittää herra Luania siitä, että hän on ottanut mukaan tarkistukseni. Siinä minä sanon, että pitää olla eri edulliset, edullinen, verokohtelu. Tässä on yksi tapa toimia, jolla me voimme soveltaa kohesiopolitiikkaa, vaikkakin siihen liittyy hyvin paljon monimutkaisia menettelytapoja. Täytyy olla tarkempaa seurantaa. Korjaavia menettelyjä täytyy olla ja sillä, sen avulla sitten me voimme tehdä Euroopasta kilpailukykyisemmän. Pitää käyttää kumppanuuksia sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti. Nämä ovat perusperiaatteet. Pitää vielä yksinkertaistaa menettelyjä ja täytyy myöskin katsoa tarkkaan, kuinka rahastoja käytetään siirtymäkaudella ja vaikeissa olosuhteissa täytyy aina tukea kehittymistä sillä tavalla, että otetaan huomioon alueiden erityispiirteet. Täällä on innovaatio ja infrastruktuuri otettu aiheena mukaan. Minun mielestäni mietintö on tärkeää, nimittäin sen avulla meistä kaikki voimme nähdä, mihin ollaan menossa ja minkälaisia vastauksia täytyy antaa. Haluaisin sanoa teille, että ajattelin, olen varapuhemiehen vastuussa kysymys, kuten kääntäminen ja tulkkaaminen, että joka paikassa pitäisi olla sellainen talo, valokumillaan täällä, joka kertoo minulle sen, että tulkit eivät pysy mukana ei ole kovin hyödyllistä, jos he kertovat siitä minulle. Minä joutuisin tietyllä väkivallalla kääntymään teidän puoleeni, mutta olisi tehokkaampaa, jos jokaisessa Jokaisella paikalla olisi siis sellainen valo, josta puhuja, puhuja näkee, että hänen puheenvuoroaan ei voida tulkata. Tämä tällaisena opetuksena tästä yöstä. Olen kertomaan tämän tiedon eteenpäin, koska ei olekaan paljon hyötyä siitä, että puhemies näkee tällaisen valointi hänestä tehdään tällainen välittäjä. Parempaa olisi, jos puhujat näkisivät myös sen. No niin, puheenvuoro on nyt kaksi minuuttia kollega Teixeiralla. E- Kiitos puhemies. Ensinnäkin <clears throat> haluan kiittää ja onnitella kollegoita Luhan Mahinesku erinomaisesta työstä. Olen, ne ovat molemmat hyvä osa tätä keskustelua uudesta kohesiospolitiikasta vuosille 2014-2020 enemmän kuin koskaan alueellinen kohesio on erityisen merkityksellinen Euroopan unionin kannalta ja myös globaalissa mielessä. Nyt jos alueellista ulottuvuutta voidaan kehittää ja vahvistaa, sillä me voimme saada Euroopan, joka pitää yhtä sisälle sisälle ja ulospäin kilpailussa. Tässä on kolme tärkeää asiaa. Ensinnäkin tämä hajautus, joka johtaa siihen, että alueellinen ja paikallinen hallintotaso saa enemmän sananvaltaa lainsäädäntötyössä ja samalla tavalla voit vielä vaikuttaa kohesipolitiikan rakentamiseen. Alue- ja paikallishallinto täytyy ottaa mukaan tulevaisuudessa päätöksentekoon, jota, jossa päätöksiä tehdään ra- rakennerahastoista. Niin ikään täytyy vahvistaa alueviranomaisten osuutta ohjelmia laadittaessa. Tämä kuuluu periaatteen piiriin. Toinen tärkeä näkökohta mielestäni on on yksinkertaisempi rakenne vuoden 2013 jälkeen talouspolitiikassa ja kohesiopolitiikassa, jotta myös varat voidaan käyttää paremmin. Suuri etu Lissabonin sopimuksessa oli se, että se päästiin lähemmäksi Euroopan kansalaisia. Meidän täytyy myös huolehtia tämän jatkumisesta. Ja Tällöin olisi yksinkertaisempaa päästä parempiin tuloksiin. Silloin voidaan helpompaa saada aitoa alueellista kohesiota Euroopan unionissa, sillä tällä hetkellä on edelleen suuri kuilu rikkaiden ja köyhien alueiden välillä. Ja laajempi osallistuminen tarkoittaa myös suurempaa vastuuta. Kaikkien täytyy kantaa vastuuta, jotta voidaan tehdä enemmän ja paremmin, jotta myös voidaan vahvistaa kilpailukykyä. Helman Winkler, kaksi minuuttia. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und... Niin, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Minäkin haluaisin onnitella kumpaakin eh, esittelijä onnistuneesta työstä ja ennen kaikkea haluan kiittää niistä kommenteista, joita herra Luhan esitti kohesiopolitiikan tulevasta arkkitehtuurista ja pidän näitä erinomaisen hyvinä. Ja vaikkakin johtopäätökset, joita viidennessä kohdassa on viitata sitä, mihin suuntaan komissio on menossa. Herra Luhanin mietintö on kuitenkin on tärkeää ajatellen parlamentin asemia suhteessa komissioon. Kuten esittelijä, pidän järkevänä sitä, että kohdassa tulevaisuudessa olisi yhdistetty EU eh, e 2012-strategian tavoitteisiin. Siitä huolimatta yksittäisillä alueilla voi olla edelleenkin, tulisi voida olla edelleenkin omia painopisteitä, nimittäin kaikki alueethan eivät ole samanlaisia eikä yksittäisten jäsenvaltioiden sisälläkään ole niin, että jäsenvaltiot olisivat, alueet olisivat samanlaisia. Yksi tai kaksi prioriteettia enintään, joista toinen olisi etukäteen määrätty, eivät jättäisi kovin paljon liikkumavaraa alueille. Alueet tarvitsevat kuitenkin sitä, jotta ne voivat investoida infrastruktuuriin ja ihmisten taitoihin ja käyttää näihin omia, prioriteet, omia prioriteetteja. Myöskin demografinen kehitys ei kenties ole riittävästi otettu huomioon se, että lähdetään liikkeelle alueiden tarpeista, sellainen aluepolitiikka, jota komissio puhuu siitä, ja se kovinkaan paljon silloin jäljellä. Ja tästä syystä olen sitä mieltä, että meidän parlamenttina alusta asti pitää tehdä selväksi, että alueet eivät saa, niiden asemat eivät saa heikentyä suhteessa jäsenvaltioihin. Kumppanuusperiaatetta pitää edelleen vahvistaa, jäsenvaltion rakenteen mukaisesti vaihtelee se, mikä on alueen merkitys. Tästä syystä läheisyysperiaatteet täytyy katsoo erityisen tärkeäksi. Ja komission ajatuksessa tulevaisuudessa täytyy katsoa, että komission jäsenvaltioiden innovaatiokumppanuuksien yhteydessä ottaa alueet huomioon. Haluaisin myöskin puhua sitten tavoite kolmesta. Minä olen yhtä mieltä esittäjän kanssa, kun hän puhuu siitä, miten on suuria vaikeuksia on raja-alueilla sekä sisä- että ulkorajoilla EU:ssa tähän täytyisi tarttua paremmin. Minusta nykyisessä keskustelussa tavoitetta kolme ei katsota riittävän painokkaaksi, kun puhutaan kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Ajatellen ennen kaikkea alueita entisillä EUn, entisillä ulkorajoilla, kuten Saksissa. Siellä on paljon vielä rakennettavaa. Kaksi minuuttia myös rouva Barbara Matera. Grazie Presidente. I dati forniti dalla Corte... Kiitos puheenjohtaja, puhemies. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa 2006-2008 tästä koesiopolitiikasta sen antama näkemys on huolestuttava, koska järjestelmä tähän tarkastukseen ei ole ollut ollenkaan tehokas ja siellä on virhe, virheiden määrä 12 prosenttia. 2006 viiva 2008 tämä ei ollut, tilanne ei ollut ollenkaan parantunut. Komission täytyy vahvistaa omaa valvojan rooliaan tässä aluepolitiikan kontekstissa. Ohjeiden laatiminen toimijoille on tarpeen ja pitää myöskin antaa koulutusta ihmisille, jotta tiedetään, miten tätä hallintoa sovelletaan kullakin tasolla. Tällaiset menettelyt saattaisivat olla hyviä parannuksia aluepolitiikkaan. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden täytyy vahvistaa alue- ja paikallistason viranomaisten toimivaltuuksia erityisesti Lissabonin sopimuksen jälkeen. Pitää helpottaa rajaseutujen yhteistyömuotoja ja, ja sellaisten alueiden Euroopassa, joilla on potentiaalia yhteistyöhön. On hyvin paljon asioita, erityisesti matkailun alalla, kulttuurin alalla, e, ympäristöpolitiikka, teollisuuspolitiikka. Ja tämä tilaisuus on mielestäni, e, minä haluaisin käyttää e, tässä tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni tulkkeja. Teillä oli hyvä rytmi tässä puheenvuorossa, joten meillä ei ollut ongelmia kollegojen tulkien kanssa ja pystyvät seuraamaan puhetta. Ja nyt puheenvuoro on kaksi minuuttia herra Kozlovskilla. panie przewodniczący, panie komisarzu. Kiitos puhemies. Hyvä komissaari. Aivan aluksi minä haluaisin korostaa sitä, että nämä mietinnöt ovat erittäin hyviä. Herra Luhanin mietintö erityisesti on erittäin hyvä mietintö. Kohesiopolitiikan täytyy olla avainpolitiikkaa Euroopan unionissa ja sen merkitys on sellainen, että se vain kasvaa tulevaisuudessa. Se on tällaista laaja-alaista politiikkaa ja se määrittelee sektoripoliittiset tavoitteet ja sillä tavalla vie eteenpäin eurooppalaista Eurooppaa tässä maailman markkinoilla. Kohesiopolitiikan täytyy olla hyvin joustava moderni politiikan laji. Ja tällainen monitasoinen malli on keino, jolla me saamme myöskin äh, kehitys, aluekehitysrahastot tähän mukaan. Minä olen ollut 200 000 asukkaan alueen johdossa aikanani ja oli kohesioinstrumentteja, joita me otimme käyttöön. Meillä oli sekä keskitettyä että hajautettua mallia. Meillä oli operatiivisia kansallisia hankkeita 2007-2013 kaudelle. Ja tämä kokemukseni myötä minä olen sitä mieltä, että hajautettu malli on paljon sopivampi silloin, kun pyritetään tällaista paikallista potentiaalia hyödyntämään ja aikaansaamaan muutosta. Olen aivan vakuuttunut siitä, että tavoitteista täytyy päättää eurooppalaisesti, mutta se, kuinka sitten asiat pannaan täytäntöön, niin se on asia, joka täytyy toimittaa parhaalla mahdollisella tasolla toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, eli paikallistasolla ja aluetasolla. On myöskin tarpeen kytkeä kulut ja käytetty raha niihin tavoitteisiin, joita saavutetaan. Muchas gracias, kollega. Kiitos. Näin päätimme puheenvuorot, joita oli pyydetty, ja nyt siirrymme eh, menettelemään puhujalistaa. Näihin on lyhyt aika. Jos aika yritetään katkaise puheenvuoron välittömästi, kun minuutti on kulunut. Ensimmäiseksi annamme puheenvuoron Elena Vaseskulle. Aș dori să-l felicit și eu. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluan esittää onnitteluni kollega Luhanille hänen tekemästään työstä ja tämän mietinnön laatimisesta. Se on mietintö, joka on myös Romanian kannalta hyvin merkityksellinen. Mielestäni strategia 2020 siihen täytyy sisältää, äh, sisältyä myös kestävän kehityksen ohjelma. Ja se, se vaat, sen täytyy myös näkyä ulospäin, sen täytyy olla, tätä työtä täytyy tehdä tehokkaammin myös koko Euroopan unionin tasolla. Hyvin tärkeä rooli kuuluu kilpailukyvyn nostattamiselle äh, alueellisella tasolla ja globaalilla tasolla. Äh, rahavarat, joita käytetään äh, kehitysprojektiin, ovat meidän maailman kannalta hyvin tärkeitä. Romania voi olla, voi käyttää useitakin rahastoja ja, sitten vuoden 2013 jälkeen tämä toivottavasti jatkuu. Kiitos Vapa Sesku ja nyt puheenvuoronsa herra Alves. Sr. Presidente, Sr. Comissário, reconhecida que está a importância da política de coesão como contributo para o crescimento. Puhemies, komissaari, kohesiopolitiikan merkitys kasvun ja hyvinvoinnin kannalta niin kuin koko kehityksenkin kannalta, tasapainoisen alueiden kehityksen kannalta on kaikkien tiedossa, että alueiden tasapainoinen kehitys on ehdottoman välttämätöntä koko sisämarkkinoiden ja koko unionin kannalta, ja kohesiopolitiikka on tärkeää 2020 tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Kohesiopolitiikka voi johtaa siihen, että voidaan luoda työpaikkoja, että liikenneverkot toimivat ja niin poispäin. Siinä mielessä ei voida hyväksyä sitä, että komissio etääntyy alueista ja käyttää sitä siihen, että ne valtiot, jotka eivät täytä makrotalouden vaatimuksia, että ne pääsevät, jäävät tässä varjoon. Kiitos. Senior Alvesti. Ja nyt puheenvuoron herra Rubiksilla. Es gribētu pievērst mūsu uzmanību. Minä haluaisin kiinnittää huomiotani siihen, että kohesio ja mitä kohesiopolitiikka ja sosiaalinen mm, kysymykset ovat, haluaisin kertoa siitä, että hyvin huolellisesti on tehtävä päätökset, jos jos puhun siis Latviasta, ihmiset väittävät, että elämä on huonontunut. 34 prosenttia ihmisistä e- e- elävät aivan köyhyysrajalla. Ja 64 latia on tämä minimiraha, millä, ihmiset elävät. Minä en voi siksi tukea tätä koska minä en näe mitenkään tämän, tämän näitä sosiaalikysymyksiä tässä mukana. Tässä on vain markkinoiden vapauttamista kysymys. Aikanne on kulunut. Puheenvuoro on nyt herra Jaarilla. Puhemies, muutama kommentti tähän mietintöön. Ensinnäkin Euroopan unioni eh, on mielekästä ihmisten kannalta vain sillä, jos yrittää saada taloudelliset ja sosiaaliset alueelliset erot tasattua tai vähennetty, pienennetty. Euroopan kohesiopolitiikka on ra- ra- ratkaiseva rahapoliittinen väline näiden tavoitteiden toteutumiseksi. Kolmanneksi, jos tätä kritisoidaan, niin täytyy sitten rehellisyyden nimissä sitten, niin sitten joko vaihtoehto, ellei vaihtoehtoja löydy, niin olisi paras pitää suunsa kiinni. Nel, nel, kolmanneksi minä tulen Saksan itäosasta. Saksassa on tätä politiikkaa ajettu talouden eteenpäin viimiseksi olemme tiellä kohti päämäärää, mutta emme ole vielä päässeet maaliin. Siksi myös 2013 jälkeen tarvitsemme lisätukea, jotta pysymme tällä tiellä edelleen. Kiitoksia. Ja nyt herra Sean Kelly. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Aivan lyhyesti haluan sanoa, että suuri amerikkalainen poliitikko Steve Hawley sanoi aikoina, että kaikki politiikka on paikallista. Ja samaa voidaan soveltaa Euroopan unionissa silloin, kun puhutaan siitä, minkälaista on kehitys. Kaikki kehitys on ollut alueellista. Ajattelen ennen kaikkea oman maani menestystä kohesiopolitiikan puitteissa. Siitä lähtien, kun liityimme Euroopan unioniin, se on ollut erinomainen esimerkki siitä. Silloin me yritimme, yritimme noin suurin puolet keskimääräisestä BKTstä, kun liityimme ja nyt olemme huomattavasti pitemmällä, vaikka ajattelemmekin valitsevia, valitsevan tilanteen vaikeuksia. Tulemme siirtymään eteenpäin, jolleen tärkeää on yksinkertaistaa menetelmiä ja painottaa tuloksia, lisätarvoa ja pyrkiä vähentämään byrokratiaa ja säädöksiä. Voidaan täyttää lomakkeita täältä parlamentin toisen päähän saakka, mutta jos ei ole mitään lisäarvoa, siitä ei ole mitään hyötyä, joten me voisimme päästä eteenpäin kylläkin ja odotan mielenkiinnolla, mitä tulee kehittämään politiikkaa. Kiitos ja lopetamme tämän kierroksen puheenvuorolla, jonka saa herra Mikolasik. Gracias, señor presidente. Ah, Efektiivinen uplatňovanie politiikki súdržnosti, ktoré... Kohesiopolitiikan täytäntöön pano on tällä hetkellä melko hajautettua ja tämä vahvistaa paikallistason viranomaisten toimivaltaa, koska nehän ovat juuri se taho, joka tuntee parhaiten, mitä alueella tarvitaan. Kumppanuuksien perustaminen tällä tasolla edellyttää selkeitä periaatteita kumppanuusasialle ja siihen tarvitaan myöskin hyvin aktiivista osallistumista paikallistasolla, parempaa koordinaatioita ja enemmän avoimuutta, enemmän joustoa. Nämä eivät välttämättä ole pelkästään hyvää hallintoa, vaan nämä myös parantavat rahojen käyttöä. Gracias, kollega. Kiitos. Ja näin kierros on päättynyt. Tässä menettelyssä on puhujalista ja annan nyt puheenvuoron herra Haanille, komission jäsenelle, jotta hän voi reagoida komission nimissä eri puheenvuoroihin. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos herra puhemies. Haluan kiittää hyvin innostuneesta keskustelusta ja haluaisin myös käyttää tilaisuutta lausuakseni vielä muutaman sanan rahoitusvalvonnasta. Se varmastikin on aihe, toistavasti, toistavasti korostan tätä eri yhteyksissä. Se on tai aihe, jota täytyy käsitellä, täytyy saada asiat yksinkertaisemmiksi. Ennen kaikkea ajattelen sitä, että me, meidän täytyy yhä enemmän pyrkiä siihen, että pienet ja keskisuuret yritykset myös voivat hyödyntää mahdollisuuksia, joita eurooppalaisilla rahastoilla tulevaisuudessa yhä enemmän ajattelen tällaisilla kiertäviä rahastoja, että niillä voidaan näitä mahdollisuuksia tarjota. Meidän pitää katsoa, miten voidaan pitää byrokratia mahdollisimman vähäisenä. Ja toistavasti joudun myöskin viittaamaan siihen, että hyvä, hyvin suuri osa byrokratiasta on sellaista, jota lisätään kansallisella tasolla. Siis kaikki, mitä eurooppalaisten hankkeiden puitteissa on byrokratiana, on Brysselistä lähtöisin, vaan kysymys on kokonaistaideteosta niin sanoakseni, joka on kansallinen ja eurooppalainen, joten tässä meidän yhdessä pitää tehdä työtä, Rova Manesku. Meidän täytyy ollakin pyrkiä siihen, että saamme aikaan standardeja, mutta tietenkään en voi kokonaan unohtaa kansallisia lakeja ja tapoja. Myöskin tämä ehdollisuuden kysymys, sitä on käytävä käsittelemään perustavanlaatuisesti, että tänään täällä ei ole ollut riittävästi aikaa ja tilaa, mutta jokainen yksittäinen maa, yksittäinen alue siellä, missä on välttämätöntä, niin pitää selvittää syyt. Useimmiten me tiedämmekin se, miksi tapahtuu viivästyksiä hankkeiden toteuttamisessa. Useimmiten niillä ei ole mitään tekemistä rahan kanssa tai ainakaan ensisijaisesti, vaan enemmänkin muiden puutteiden kanssa, jotka täytyisi poistaa etukäteen, jotta jälkikäteen sitten saadaan varmistettua nopeampi hankkeen toteuttaminen, mikä on kaikkien osallisten etujen mukaista. Tämä on tämä taka-ajatus tässä ehdollisuudessa. Olen kiitollinen puhujille tässä keskustelussa, jotka ovat viitanneet kehitys- ja kumppanuussopimukseen. Ja mahdollisesti, kuten herra Olbricht sanoi, se voi olla mahdollisuus sille, että me voimakkaammin voimme vetää mukaan alueellisen ja paikallisen tason vaikuttamismahdollisuudet. Tässä on vielä tarvetta lisätyölle, niin kuin todellakin on jossakin määrin instrumentalisoidussa ja viime kädessä myös, ei pidä unohtaa tätä jäsenvaltioidenkin hyväksyttävässä toimeenpanossa ja siihen minä luotan ja luotan myöskin siihen, että vastaisuudessakin tulee parlamentin tukea, sillä Euroopan parlamentti ja komissio ja alueiden komitea – ne ovat yhtä mieltä, mutta on mukana myöskin yksi toimija, eli jäsenvaltiot, jotka meidän pitää vakuuttaa. Mutta vakuuttaminen, se vakuuttaa siitä, että jäsenvaltiollekin syntyy lisäarvoa, jos useammat ihmiset ovat mukana ohjelmien suunnittelussa ja tätä kautta myöskin sitten jälkikäteen paremmin samastuvat siihen. Kiitän myös niistä puheenvuoroista, jotka tulivat vihreästä ryhmästä, jotka tarttuivat eh, kasvun kysymykseen. Minä haluan laadullista ja määrällistä kasvua. Me tarvitsemme molempia. Ja jos ajattelen tutkimusta, niin se on jotakin sellaista, mikä minusta kuuluu laadulliseen kasvuun. Jos me ajattelemme esimerkiksi yhtä suurta tavoitetta, eli uusiutuvien energialähteiden osuuden laajentamista – mutta ylipäätään energiatehokkuuden edistämisen osalta on kysymys siitä. Ja silloin tutkimuksessa voidaan katsoa sitä, miten sähköä voidaan tallentaa, pitää varalla ja asettaa käyttöön sitten silloin, kun sitä tarvitaan. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja on tärkeää, että tässä voidaan vielä tehokkaammin energian tuotannossa toimia. Joten on käynyt myös selväksi se, että me voimme saavuttaa tavoitteet vain silloin, kun todellakin on olemassa aluepolitiikkaa, joka saavuttaa kaikki alueet Euroopassa. Tänään nousi nimittäin sekin esille, että jos me haluamme panna toimeen EU 2020-strategian, se on mahdollista vain silloin, kun politiikka viedään kaikille alueille ja tässä kaikkialla pannaan toimeen ottaen huomioon paikalliset tarpeet. Haluan myöskin kiittää erityisesti esittelijöitä arvokkaasta työstä. Kiitos, herra komission jäsen. Ja nyt annan puheenvuoron lopuksi kummallekin esittelijälle kahdeksi minuutiksi. Ensiksi herra Luhan. Kiitos puhemies, herra komissaari. Haluan ensinnäkin kiittää kaikkia kollegoita yhteistyöstä tämän mietinnön laatimiseksi, jossa on kysymys kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Kiitän myös niitä, kollegoista, niitä kollegoja, jotka ovat täydentäneet tätä tarkistuksillaan. Ja me kuitenkin pääsimme viime kädessä konsensukseen tässäkin asiassa. Kiitän myös niistä arvostuksen sanoista teidän suistanne, mutta painottaisin vielä kuitenkin sitä, mitä herra komissaari lausui, nimittäin, että kohesiopolitiikka on investointien politiikkaa alueille ja ihmisiin, ja niin sen täytyykin olla. Sen täytyy olla, se täytyy olla suunnattu eh, elinolosuhteiden eh, ylläpitämiseen ja kohentamiseen kaikilla alueilla. Olen samaa mieltä te siitä ja kiitän teitä siitä, että olette meidän rinnallamme me olemme myös samaa mieltä siitä, että investoinnit infrastruktuuriin ovat tärkeitä, jotta nämä tällä hetkellä valitsevat erot saataisiin kuluttua umpeen tai ainakin tasattua. Mitä nyt herra Besseen lausumaan tulee, äh, jos hän olisi lukenut tämän mietinnön, niin hän olisi nähnyt, että, että tämä mietintö puhuu myös kasvusta, ottaen huomioon samalla ympäristön. Tästä puhuu tämä mietintö ja tässä mietinnössä niin puhutaan myös vihreästä taloudesta. Toivon ja uskon, että mietintö saa enemmistön taakseen tässä parlamentissa ja toivon myös, että tulevaisuus, Euroopan kohesio- ja tulepolitiikan tulevaisuus on hyvällä tiellä. Kiitos. Gracias. Kiitos, herra Luhan. Ja nyt lopuksi toisen esittelijän puheenvuoro, rouva Manescu myös kaksi minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să le mulțumesc uh, colegilor mei. Hyvä puhemies. Minä haluaisin kiittää kollegoita tästä arvokkaasta tuesta, jonka olen saanut. E, kun muotoilin mietintöä, niin minä kiitän kaikista parannusehdotuksista ja minä kiitän kaikista näistä puheenvuoroista tänä iltana. Kun me aluepoliittisessa valiokunnassa tästä äänestimme, me, eh, minä sain hyvin paljon tukea kaikille niille toimenpiteille, joita olemme ehdottanut. Ja minä myös iloitsen tästä tämän illan laajasta keskustelusta. Me olemme eh, työstäneet tätä asiaa sen jälkeen, kun keskustelimme komission ja alueiden komitean kanssa. Minä haluaisin arvokkaasta tuesta kiittää kaikkia ja kuten minä olen jo aluksi sanonutkin tässä keskustelussa, niin olen aivan vakuuttunut siitä, että Euroopan komissio tulee toimimaan päättäväisesti ja sillä, sillä tavalla, että kaikki ne toivomukset, joita me valiokunnassa olemme muotoilleet, että ne ovat sellaisia, jotka muuttuvat todellisuudeksi. Tulevina kuukausina Euroopan unioni tulee työstämään tulevaa kohesiopolitiikkaa strategisen 2020 rinnalla, jotta kaikki onnistuisi. Ja itse asiassa on niin, että me tarvitsemme hyvää hallintoa monella tasolla, tämä niin kutsuttu multi-level governance – koska se on se, mikä vie kestävästi ja kehitystä eteenpäin. Manesku. Kiitos Manesku. Näin olemme siis päättäneet tämän hyvin tärkeän keskustelun. Äänestys päätöslauselmista on huomenna kello 12. Ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaanistuslistalla, joka on mietintö, jonka on tehnyt kollegamme Philippe Jevin, joka koskee mainonnan vaikutuksia kuluttajien käyttäytymiseen. Te tiedätte, että menettely tässä keskustelussa on se, että sen jälkeen kun